Okay, <clears throat> dear colleagues, let's start. Hyvät kollegat, aloitetaan. Ensinnäkin tässä oikealla puolella istuu tutut kasvot uudessa asemassa. Lämpimästi tervetuloa Martille, meidän yksikön päällikkö kytknämme tässä kansallisessa valiokunnassa. Tervetuloa vielä kerran. So, first of all... Ensinnäkin minulla on Ananta Gonzalesin pahoittelut. Hänen piti olla mukana keskustelemassa kanssamme tänään, mutta hänen lentonsa on myöhästynyt, joten hän ei pysty olemaan täällä ajoissa. Tänään me jatkamme keskustelua naisten oikeuksien ja ö, sukupuolten tasa-arvon yhteydestä EUn kauppasopimuksiin. Tästä oli kulkinen kuuleminen 11. toukokuuta, joten on ilo todeta vasemman puolen tervetulleeksi tämän istunnon toinen puheenjohtaja, herra Pimentaa Lopes, joka on naisten oikeuksien valiokunnan varapuheenjohtaja. Kuulemisessa kuulimme esityksiä ja kävimme keskusteluja ja ja monia kysymyksiä, jotka liittyvät arvoihin. Ja nyt voimme käydä syvempää keskustelua asiasta. Johdantopuheenvuoron tähän keskusteluun käyttää täkättävät. Meidän esittelijämme Elena Ora Forenza ja Malin Björk. Elena Forenza on kansainvälisen kaupan valiokunnasta ja Rava Björk on naisten valiokunnasta. Ja kummallakin on puheaikaa kuusi minuuttia. Ja sen jälkeen avaamme keskustelun. Ja tietysti mukana myös komissio. Ja sitten jatkamme keskustelua normaalisti. No niin, Ensinnä kuitenkin puheenvuoron herra Pimenta Lopesille. Eh, um eh, Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan tervehtiä yhteisesittelijöitä. Mehän tiedämme, että kaupapolitiikasta täällä Euroopan parlamentissa vallitsee erilaisia näkemyksiä. on käyty pitkällisiä, vaikeitakin keskusteluja äh, TTIP-sopimuksesta. Kyse on tekstiiliteollisuudesta, kulttuurialasta, monenmoisista kysymyksistä, jotka ovat nostaneet esille erilaisia keskusteluja. Naisilla luonnollisesti on keskeinen rooli, mutta usein heihin kohdistuu myös syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua työllisyydessä ja taloudessa ja sosiaalipalveluissa. Näin ollen tarvitsemme keskustelua ja suosituksia tämän keskustelun päätteeksi. Voin antaa puheenvuoron yhteisesittelijä Eleonora Forenza. Kuusi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Jag eh, börjar som jämställdhetsutskott. Minä aloitan naisten valiokunnan äh, eh, sopiko tämä puheenjohtajille taisteluksen valiokunnassa, kun me otimme aloitteen tämän mietinnön tekemiseksi, teimme selväksi, että on tärkeää, että EUn kauppapolitiikka että käydään tällaiselta feministiseltä ja tasa-arvokannalta myöskin. Ja me olimme iloisia meidän valiokunnassamme siitä, että kansainvälisen sitten näki myös, että heitäkin kiinnosti tämä yhteistyö meidän kanssa Minulla on ollut mukava harjoittaa yhteistyötä Leonora Forensan kanssa tämän mietinnön parissa. Ja täällä mainittiin sekin, että meillä oli täällä kuuleminen 11. toukokuuta, jossa oli asiantuntijoita eri instituutioista ja myös kansalaisyhteiskunnan edustajia. Ja on tärkeää todeta, että kauppapolitiikka on yhä tärkeämpää se on tullut hyvin tärkeäksi siksi, että Lissabonin sopimus antoi EUlle yksinomaisen toimivaltuuden neuvotella kauppasopimuksia. Tämä antaa uutta merkitystä kauppapolitiikalle EU-tasolla, mutta myös kansallisella tasolla. Me olemme myöskin tekemissä uuden tyyppistä kauppasopimusta kanssa, jossa ei kysymys pelkästään tullien alentamisesta, vaan myöskin säännöistä ja normeista, kenties jopa enemmän kuin näistä tulleista. Ja se on se, mitä oli nähtävissä SETassa, Kanan sopimuksessa, samoin myös TTIPissä, mutta myöskin TISA-sopimuksessa. Ja siksi minusta on tärkeää että ymmärtää, että kauppasopimukset eivät, eh, jos se koskaan olivatkaan, ne eivät ole enää mitään tällaisia iskulauseita. Minä tiedän, että komissio kertoo huomenna tällaisesta konferenssista, joka nimi on She Trade, eli tarkoitus on viedä tasa arvoja ihmisoikeuksia, mutta tähän asti ne ovat pelkkää puhetta ja voimme todeta, ja asiantuntijat ovat painostaneet sitä, että tarvitaan huomattavasti enemmän voimaa näiden sanojen taakse ja enemmän tekoja, enemmän toimintaa silloin, kun on kysymys ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta ja myöskin sosiaalisista näkökulmista. Ja tämä on haaste, jota ei ratkaista iskulauseilla. Jos me sitten katsomme mm, niitä asioita, joita minä ja esit, toinen on ottaa esille, että, se, että naiset ovat talouden toimijoita, jotka ottavat taloitteisiin, heillä on yrityksiä. Naiset ovat myöskin ö, työntekijöitä ja on heihinkin vaikuttavat tietysti monet niistä ehdoista, jotka vaikuttavat naisten asemaan työelämässä. Naiset ovat myöskin ö, työntekijöitä julkisella julkisten ja yksityisten osalta ja on tietysti monia kysymyksiä, jotka liittyvät sitten tilanteeseen kehitysmaissa ja teollisuusmaissa. Lähtökohtamme oli, tämä koskee sekä minua että Rova Forenzaa, me näemme, että kauppa ei ole mikään luonnonlaki. Kysymys on politiikan alueesta, ja politiikassa on eri visioita, on eri tavoitteita, on eri ajatteluja, ajattelua siitä, mitä tapahtuu, kun ylipäätään luodaan kauppasopimus. Me katsomme, että kauppapolitiikka, kuten mikä tahansa muukin politiikan alue, sen täytyy voida osaltaan myöskin edistää ympäristönäkemyksiä, elintarviketurvallisuutta, kuluttajien oikeuksia, sosiaalisia oikeuksia ja myöskin tasa-arvoa. Kauppapolitiikka, sen tulee myöskin asettautua samansuuntaiseksi niin, että ottaa huomioon muutkin politiikan tavoitteet, joita meillä on, ja me haluamme tietysti asettaa painopisteet myöskin Eh, tavoitteeseen viisi YK kestävien kehityksen tavoitteista joka koskee eh, tasa-arvoa. Työasiakirjassamme otamme esille sen, että on katsottava esimerkkejä, joita on olemassa, selvityksiä, jotka liittyvät eh, sukupuolen vaikutuksen kaupalliseen, kansainväliseen kauppaan, missä naiset työntekijöinä on joitakin maita, maailmankopaissa katsottuna, jotka ovat käyttäneet palk- alhaisia palkkoja jotta ovat halpaa työvoimaa ja tällä edenneet. Ja tämä on ollut suurin palkkakuiluun, joka on vaikuttanut myöskin kielteisesti näiden maiden talouteen kokonaisuudessaan siksi, että olisi satsattu innovaatioihin ja tietotalouteen, on hyödynnetty halpaa työvoimaa. Me siis pyrimme siihen, että me emme vahvistaisi tätä kauppapolitiikallamme. Kuten sanottua, me saatoimme kuulla asiantuntijoita ja työasiakirjaa me olemme kirjanneet, että meidän pitää valaista eri vaikutuksia, joita mitä ovat nämä erilaiset sukupuolispesifiset tekijät kaupassa, miksi naiset kuluttajina, naisten, naiset työnantajina, myöskin että naisten on saatava peruslaatuisia palveluita, kuten vettä, koulutusta ja terveydenhuoltoa. Ja tässä asiantuntijat, joita saatamme kuulla, ottivat esille sen, mikä on noussut esille myöskin työasiakirjassa, että meidän pitää olla hyvin varovaisia yksityistämisessä ja sen seurauksessa silloin, kun on kysymys näistä perustavanlaatuisista asioista, kuten vesi ja julkista sektorista, koska voimme nähdä, että naiset ovat tällaisia, jotka nähdään tällaisena maksamattomta huoltotyötä tekevinä ihmisinä, mutta on tärkeää, että myöskin tämä johtaa usein siihen, että työntekijöiden oikeuksia heikennetään – on aikaista nyt ryhtyä tekemään suosituksia. Tämä on työasiakirja. Haluamme kuulla mielellämme teidän kantojanne ja myöskin kuulla, mitä varjostelijat sanovat, keskustella heidän kanssaan edelleen, mutta meille on selvää, ajatellen analyysiä, jonka olemme jo tehneet, että EUlla on pitkä tie sanoista tekoihin. Kysymys on vaikutusarvioista, kysymys on siitä, että ihmisoikeudet, sosiaaliset oikeudet, naisten oikeudet otettaisiin kauppan neuvottelujen prosessin keskipisteeseen. Täytyy analysoida tilannetta sekä etukäteen ennen sopimusta että sopimuksen jälkeen. Naiset työntekijöinä meidän pitää katsoa sitä, että katsomme minkä, mitä ovat ne sektorit, joilla naiset ovat eniten edustettuina. Meidän on siitä, että siellä noudatetaan eu standardeja. Meidän täytyy yhdistää kauppapolitiikka kestävän kehityksen tavoitteisiin, mitä katsoa julkista sektoria, miten sitä voidaan puolustaa. Meidän pitää huolehtia siitä, että kauppaan liittyvä tuki vaikuttaa myönteisesti tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin. Meidän pitää huolehtia siitä, että nämä eri välineet, joita meillä on käytössämme, vaikuttavat yhdessä. Olemme huomannut, että kauppavalikunnasta keskustelette nimenomaan sitovasta lainsäädännöstä, periaatteesta, jonka mukaan voidaan huolehtia siitä, että tuokin noudatetaan näitä eri sopimuksia. Ja nyt haluamme kuulla, mitä Leona Forensala on vielä sanottavan, jos mitä kollegat sanovat, ja pyydämme tietysti, että voidaan käydä keskustelua tämän jälkeenkin. Kuten sanottu, kauppapolitiikka ei ole mikään luonnonlaki, ei ole olemassa mitään vaikutusta, joka olisi sellaista, että vaikutus salaperäisesti jotenkin valuisi eteenpäin. Tämä on asia, joka pitää ottaa todella vakavasti ja jättää sikseen nämä sisällöttömät iskulauseet. Minä olen iloinen siitä, että Eleonora Forenza on tullut mukaan puhumaan huomenna pidettävään konferenssiin, joka komissio pitää. On, on aika outoa, että tasa-arvoasioista vastaava valiokunta ei vedetty mukaan. Tämä osoittaa sen, miten kapea-alaisesti läheisen asioita ei pystytä lähtemään tällaisen perinteisen äh, äh, näkemyksen ulkopuolelle, jonka pohjalta kaupan pääosat toimii, että oltaisiin tekemissä kehitysasioiden, ihmisoikeuskysymysten ja tasa-arvokysymysten kanssa kaupan politiikan yhteydessä. Minä toivotan kaikille hyvää onnea huomenna ja me tulemme jatkamaan työtämme täällä yhdessä luonnollisesti me meidän valiokuntiemme kesken myöskin komission kanssa ja muiden kiinnostuneiden tahojen kanssa. Leonora Forenza. Grazie. E... Kiitos. Aivan lyhyesti. Kun olemme kuulleet jo kollega Björkin esittelyn, käsittelen tätä työasiakirjaa. Mehän olemme vielä työssämme alkuvaiheissa. Alkuun haluan kuitenkin sanoa, että minulla on kunnia ja ilo tehdä yhteistyötä kollega Björkin kanssa. Meillä on hyvin pitkälti yhteinen näkemys siitä, miten me suhtaudumme ja tulkitsemme uudelleen unionin kauppapolitiikkaa äh, aivan oleellisena perustavanlaatuisena politiikan alana. Mukana ovat olleet äh, tässä aloitteessa molemmat esittelijät ja äh, komissio luonnollisesti on tältä pohjalta käsitellyt aihetta. No sitten itse työasiakirjan sisältöön Kyse on INTA-valiokunnan työstä. Näin ollen kauppapolitiikkaa on pidetty hyvin pitkälti sukupuolineutraalina politiikan alana. Kuitenkin on aivan selvää, että tämä politiikka toteutuu niin, että maailman kauppamarkkinoiden vapauttaminen on vaikuttanut kiistämättä eri tavalla naisiin ja miehiin. Tässä on tehty virheitä, koska miehiin ja naisiin, naisiin kohdittuvat vaikutukset ovat erilaisia. Ne ovat havaittavissa tasa-arvon näkökulmasta. Ne vaikuttavat resurssien käyttöön, palvelujen saatavuuteen, myös tulomuodostukseen, kuluttaja-asemaan ja myös päätöksentekoon tämä tilanne heijastuu. Meillä on myös komission sukupuolinäkökulman valtavirtaistamistyöryhmän tekemä työ. Meillä on myös hyvin arvokasta tutkimusta tältä alalta tehty. Ja tämä on mahdollistanut sen, että olemme voineet nimittää tällaista sukupuolineutraalia lähestymistä vaan tavallaan sokeaksi lähestymistavaksi sukupuolisten vaikutusten näkökulmasta. Eli kauppa vaikuttaa kaikkiin ihmisiin, miehiin, naisiin, äh, vähemmistöryhmiin, sukupuolivähemmistöihin eri tavalla. Näin ollen kyse on poliittisesta ilmiöstä, poliittisesta äh, ilmiöstä, johon tarvitaan sukupuolinäkökulma huomioiva lähestymistapa. Meillä on siis olemassa olevia äh, tutkimustietoja jo käytössämme. Minä itse olin mukana oma-aloitteisessa mietinnössä Intavaliokunnasta, kun annettiin vuoden 2010 suosituksia parlamentista sosiaalisista ja ympäristösäännöistä, mikä on yritysten vastuu. Kollega Björken kanssa olemme samoilla linjoilla lähestymistavasta. Ja nyt tässä uudessa mietinnössä toteamme, että naisten oikeudet ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet on huomioitava silloin, kun me solmimme kauppasopimuksia. Emme voi ajatella niin, että kyse on pelkästään tariffikysymyksestä ja markkinoiden eduista, kun kauppaa vapautetaan. Ihmisoikeudet, perusoikeudet täytyy huomioida, niitä täytyy suojella sellaisilla lausekkeilla, jotka ovat sitovia luonteeltaan. Näin ollen katsomme, että naisten oikeudet ja ihmisoikeudet on tehtävää, niistä on tehtävää sitovia velvoitteita. Ne eivät voi jäädä suositusten tasolle. Tässä työssä on otettava huomioon esimerkiksi se, että meillä on kestävän kehityksen tavoitteet, ja Agenda 2030 YKsta ja siellä kohdassa viisi mainitaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Ja tämä on aivan välttämätön, väistämätön tavoite. Me olemme kuitenkin hyvin kaukana vielä tavoitteen saavuttamisesta. Mielenkiintoista on se, että tavoite numero viisi on horisontaalinen tavoite, joka liittyy kaikkiin muihin tavoitteisiin. Tätä haluamme tuoda esille myös omassa työssämme tässä mietinnössä. Meillä on uuden sukupolvin, äh, sukupolven kauppasopimuksia, äh, SETA, TTIP, TISA ja myös Japanin sopimus ja sitten uudelleen tarkasteluja esimerkiksi Chilen sopimuksen osalta. Siellä on havaittavissa eriytymistä työmarkkinoilla naisten ja miesten välillä. Sama pätee myös palvelujen saatavuuteen. Me tiedämme, että nämä eivät ole sukupuolineutraaleja aloja. Kollega Björkin kanssa katsomme, että tarvitaan vaikutusarvioiden tehostamista sekä etukäteen että jälkikäteen. On tarpeen toteuttaa systemaattista, pakollista, järjestelmällistä seurantaa näissä sopimuksissa. Uuden sukupolven sopimukset tarvitsevat tällaisen sukupuolittuneen tarkastelutavan. On perehdyttävä siihen, minkälaisia investointiesteitä on, miten sääntely vaikuttaa ympäristöön, vaarana on se, että työelämän säännöt harmonisoidaan alaspäin. Ja luonnollisesti tämä vaikuttaa sukupuolten välisen tasa-arvoon kielteisellä tavalla. Meillä on kauppasopimuksia sellaisten maiden kanssa, jotka ovat kehittyneitä ja myös kehittyvien maiden kanssa. Kun kyse on yleisen hyödyn hyödykkeistä, esimerkiksi vedestä, niin kauppasopimukset vaikuttavat myös tällaisiin kysymyksiin ja myös koulutukseen myös saniteettipalveluihin vaikutukset kohdistuvat. Trumpin hallituksen virkaannistumisen jälkeen nämä kysymykset ovat entistä tärkeämpiä. Euroopan unionin velvollisuus on tervehdyttää tilannetta ja toteuttaa sellaista politiikkaa, jolla voimme suojata perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia tämän politiikan alalla. Kyse on siitä, että kaikilla ihmisillä on oikeus määrätä oman, omasta kehostaan nyt kun neuvotellaan Yhdysvaltain kanssa ja todennäköisesti TTIP-neuvottelut avataan uudelleen, niin Yhdysvalloista tulee siis unionin kumppani jälleen uudelleen. Meillä on hyvin vakavia huolia TTIP-sopimukseen liittyen. Euroopan unionilla on velvollisuus huolehtia ihmisten hyvinvoinnista ja yksityisyydestä ja pitää kiinni standardeista. Äh, täytyy muistaa myös sukuoli, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tilanne. Usein heihin kohdistuu kielteisiä vaikutuksia näiden sopimusten kautta. Kyse on myös siirtymäkauden järjestelyistä, jotka on huomioitava. Me tarvitsemme siis varmistusta sille, että äh, sukupuolittunut oikeuksien varmistaminen on unionin politiikan ytimessä – me tarvitsemme neuvottelutiimejä, jotka ymmärtävät sukupuolisen tasa-arvon tavoitteet, ja tämä huomioidaan kaikissa neuvotteluvaiheissa. vaiheissa. On vaadittava sitä, että kauppasopimuksissa, ennen kaikkea kun kyse on kestävän kehityksen luvusta ja niistä sopimuksista, jotka liittyvät GSP Plus-järjestelyyn, sisällytetään siis sitovia äh, sääntöjä ympäristön suojelusta, tasa-arvosta ja säällisestä työnteosta. Täytyy varmistaa, että työpaikalla ei ole syrjintää sukupuolen perusteella. Meillä on kansainvälisiä sopimuksia ympäristön suojelusta, niissä täytyy myös suhtautua tiukemmin ja niitä tulee pitää prioriteetteina. Maalin Björkin kanssa olemme pyrkineet työasiakirjan sisällyttämään kaikki nämä näkökulmat. Loppuun vielä haluan todeta, että Euroopan komissio ja sidosryhmät ovat mukana tässä työssä ja toivon, että se työ, mitä me tästä eteenpäin nyt yhdessä teemme sidosryhmien, varjoesittelijöiden, muiden tahojen kanssa, saa aikaiseksi tärkeän lopputuloksen, kun haluamme sellaisen kauppapolitiikan, jossa myös sukupuolinäkökulmat huomioidaan. Kiitos. Obrigado uh, às Kiitos. Kiitos paljon näille kahdelle esittelijälle alustuksesta. Nyt siirrymme keskusteluun jäsenten kanssa. Ensinnäkin puheenvuoron saavat varjoesittelijät. Aloitamme EPPn varjoesittelijästä, herra, äh, anteeksi, Rova Saifista. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Haluan kiittää yhteisesittelijöitämme, Rova Björkkiä ja Forenzaa naisten ja miesten tasa-arvo on Euroopan unionin perusarvo. Tässä mielessä unionin kauppapolitiikan täytyy antaa oma panoksensa äh, tasa-arvon puolustamisessa. Kun kyse on kaupasta ja taloudesta, niin tasa-arvo on oleellista. 40 prosenttia pk-yrityksistä on naisten omistamia ja tämä osuus osoittaa, missä määrin kauppapolitiikassa tasa-arvostrategia on tärkeä. Aivan niin kuin työasiakirjassa todetaan, minäkin pahoittelen, että komission kaikkien kauppastrategiassa äh, naisten ja miesten tasa-arvo jää taka-alalle. Toivottavasti välitarkastelussa äh, strategian osalta tämä tilanne korjataan. Seuraan hyvin huolellisesti äh, tasa-arvokysymysten käsittelyä, kun neuvotellaan unioni Chile-sopimuksen päivittämisestä. Voisikohan komissio antaa meille tästä aiheesta lisätietoja? Kun kyse on julkisista palveluista, niin tätäkin kysymystä käsitellään työasiakirjassa. Haluaisin korostaa sitä, että meidän viestimme on aina ollut hyvin selkeä. Kyse on sellaisesta ehdottomasta rajasta, jota emme voi ylittää. Julkiset palvelut on suljettava kaikkien kauppasopimusten ulkopuolelle. Meidän täytyy saada mahdollisimman paljon avoimuutta kauppaneuvotteluihin ja on otettava huom- mukaan kaikki tahot jotka ovat osallisena kansainvälisessä kaupassa. Meidän on toimittava kansainvälisenä moottorina Euroopan unionina. Puhun myös edustaja Materan nimissä, joka tänään ei voi olla paikalla. Kiitos paljon. Ja kiitos, että puhuitte lyhyesti ja ytimekkäästi nyt ST-ryhmän nimissä. Immaculada Rodriguez. Kiitos. Minäkin haluan aloittaa <clears throat> onnittelemalla esittelijöitä, Rova Björkkiä ja omaa kollegamme täältä valikunnasta Forensa. Tämä asiakirja on askel eteenpäin ja olen täysin yhtä mieltä tavoitteesta, joka ei ole enempää eikä vähempää kuin, että kauppapolitiikan tulisi todella vastata myöskin tasa-arvon, sukupuolten tasa-arvollisiin tavoitteisiin, mutta uskon, että aikana, joka on vielä jäljellä meidän mietinnön esittely on se, että pitäisi katsoa enemmän tällaisia tavoitteita, jotka ovat se, miten voidaan seurata sitä, että kauppasopimuksessa todellakin että niissä unohdetaan se, että kauppa olisi neutraali, koska se ei ole sitä mikään politiikka on neutraalia, ja että löydettäisiin konkreettisempia esityksiä, jotka näkyisivät sisällössä, voitaisiin vaikuttaa sisältöön kauppasopimuksiin, niitä voitaisiin päästä eroon näistä äh, sukupuolivaikutusta, joita sopimuksilla on ja täytyy se myöskin ennakkoselvityksiä, jotka on tärkeitä, jotta saadaan aikaan hyvin, hyvä näkemys jokaisen mahdollista siitä, miten esimerkiksi on, mitä on naisten osallistuminen työelämään. Ja on tärkeää pitää kiinni asiasta, joka on otettu esille, mutta minusta mietinnössä sille pitäisi antaa enemmän painoarvoa, on nimittäin se, että pitäisi saada tietoa sukupuolikohtaisesti, mitä tämä olisi välttämättä saada aikaan hyvä analyysi ja tätä kautta mm, voimme sitten myöskin tehdä muutoksia politiikkaan, siis niitä, jotka ovat välttämättömiä. On hyvin tärkeää, että tehdään analyysit sekä neuvottelun aikana että jälkikäteen, ja siksi haluaisinkin, että me selkeästi vetäisimme mukaan kauppasopimuksiin oman luvun, joka koskee sukupuolta, koska puolet väestöstä minusta on riittävä syy siihen, että tämä oli sellainen erityinen kappale, joka käsittelisi asioita näkökannalta ja tältä päästäisiin eteenpäin suurempien tavoitteiden osalta, jotka liittyvät siihen, että sovellettaisiin konkreettista politiikkaa myöskin tähän suuntaan. Tämä on tärkeää ajattelen jokaisen maan tilannetta, jonka kanssa jotain tehdä kausopimus ja ottaa huomioon se, miten voidaan myöskin neuvotella niin, että tästä kaupasta hyötyisivät enemmän myöskin naiset. Ei pidä unohtaa sitä, että kauppapolitiikka ei voi korvata kuitenkaan jäsenvaltion politiikkaa, joka merkitsee siihen, että, pyritään parantamaan kuitenkin oikeuksia, jotka liittyvät tasa-arvoon. Minusta olisi tärkeää vetää mukaan asiantuntijoita, jotka tuntevat sukupuolikysymyksiä näihin neuvotteluihin. Pitäisi saada myöskin selkeää tiukkaa eh, sisältöä, joka liittyy sukupuolikysymyksiin. Ja tämä on mahdollista, jos meillä on asiantuntijoita, jotka, jotka ymmärtävät näistä asioista jotakin. Täytyy vetää myöskin mukaan eh, tähän eh, tällaisen luvun laatimisen. Ja uskon, että myöskin miljoonat naiset odottavat, että Euroopan unioni osoittaa tien. Ja tässä mielessä meidän, meillä on hyvä viite, Chile, viitekohta Chileissä. Chile on ensimmäinen maa, joka on allekirjoittanut sopimuksia kaupan alalla Uruguain ja Kanadan kanssa. Ja, niissä on jokaisessa luku, joka käsittelee sukupuolikysymystä. Tämä eh, ei ole ideologia, kun vasemmistohallitus, kuten Uruguayssa tai liberaalihallitus, kuten Kanadassa, haluaa osoittaa. Meidän tärkeää on se, että on tällainen luku. Silloin Euroopan unionin pitää olla tässä myöskin äh, ajan tasalla. Kysymys ei ole mistään ideologiasta, kysymys on oikeudenmukaisuudesta, kysymys on ihmisoikeuksista ja kysymys on ennen kaikkea tietysti tasa-arvosta. Ja me olemme nyt prosessissa, jossa nykyaikaistetaan tätä Chilen sopimusta. Minä olin esittelijä asiassa ja meillä on komission jäsen, joka on samalla valmis siihen, että otetaan huomioon tämä sukupuolikappale ja myöskin Eh, Chilen presidentti on tähän valmis, eh, joten meillä on tilaisuus saada tästä sopimus, joka niin kuin todellakin osoittaa tietä, osoittaa sitä, miten voidaan tarttua näihin eh, kauppasopimuksiin niin, että niissä on mukana luku, joka myöskin osoittaa tämän sukupuolikysymyksen avaa tietä. Ja tätä kautta laajennetaan tätä kauppaa, joka myöskin niin, että vaikuttaa myös naisiin. Joten me katsoa asioita. Uudestaan tietysti jokainen esittelijä myöskin täällä eh, kansainvälisen kaupan neuvost- valikunnassa me, tämän asia, joka koskettaa meitä, eh, kaupan kansanpuolen edustajia, kuten minä, me tulemme luomaan tällaisen työympäristön, joka, joka mahdollistaa sen, että voimme pyrkiä työllä auttamaan sitä, että saamme aikaan sen, että sukupuolin näkökulma ja sukupuolten tasa-arvon näkökulma toteutuisi näissä sopimuksissa. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Rodriguez Pinhierolle. Haluavatko muut jäsenet kommentoida tässä keskustelussa? Kiitos niin minä äh, puhun myös Rova Materon nimissä. Hän pyytää anteeksi, että ei päässyt paikalle ja hän on antanut minulle muistiinpanonsa. Hän on nimittäin EPPn koordinaattori FEM-valiokunnassa. Matera haluaisi muistuttaa, että kauppa on mahdollisuus stimuloida taloutta ja tämä on siis mahdollisuus myös naisyrittäjille, jotka toimivat kaupan alalle. Rova Matera ehdottaa myös tutkimusta siitä, miten globalisaation puitteissa ollaan voidettu, voitu kaupalla puuttua myös naisten ja miesten välisiin epätasa-arvoihin. Markkinoille pääsy naisten kohdalla on myös mielenkiintoinen kysymys ja meidän pitää varmistaa, että on erityisohjelmia ja ad hoc-ohjelmia, jotta voidaan helpottaa naisten pääsyä rahoitusmahdollisuuksiin, jotta naiset voivat luoda omia yrityksiään. Rova Matera haluaa myös, että EU tukee kauppapolitiikkaa, joka vähentää sosiotaloudellisia eroja naisten ja miesten välillä. Tämän politiikan pitää varmistaa, että naiset ja miehet saavat samanarvoisen suojelun kauppasopimuksessa ja lisäksi pitää ottaa mukaan työn, työlainsäädäntöä, joka suojelee naisia syrjinnältä, työsyrjinnältä. Tämä pitää valtavirtaistaa kaiken, kaikkien EU-politiikkaan. Kiitos paljon. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Pekin. Grazie. Eh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluan ensinnäkin kiittää yhteisesittelijöitä työasiakirjasta. Olen luen, lukenut sen hyvin huolellisesti. Kauppasopimuksella on vaikutuksia kansalaisiin. Tätä olen itsekin ollut käsittelemässä. Mutta viimeisen kymmenen vuoden tilastot osoittavat, että joissakin maissa kauppa on nostanut BKTtä, mutta taloudelliset erot ja sukupuolittuneet erot ovat kasvaneet. Tämä on moraalisesti mahdotonta hyväksyä ja se on Euroopan unionin perussopimusten vastaista. Kun katsotaan naisten oikeuksien sopimusta ja asiaa koskevaa artiklaa, niin 208 artiklassa määritellään myös, miten sen tulisi näkyä kehityspolitiikassa – kauppapolitiikassa tulisi olla sellaisia määräyksiä, jotka estävät kielteisiä vaikutuksia. On paljon nuoria, jotka eivät esimerkiksi tee työtä, ja tämä vaikuttaa luonnollisesti maiden kehitykseen. Meillä on köyhempiä maita, ja niitä koskevien sääntöjen tulisi olla sitovia. Kauppapolitiikka, aivan niin kuin yhteisesti toteavat, voi vaikuttaa kielteisellä tavalla sekä Eurooppaan että myös sen ulkopuolella. Monikansalliset yritykset hyökkäävät esimerkiksi lainsäädäntöämme vastaan silloin, kun kyse on palvelujen vapauttamisesta. Tämä koskee ennen kaikkea yhteiskuntamme, yhteiskuntamme heikoimpia, usein naisia. Loppuun haluaisin tehdä yhteisesittelijän ehdotuksen. Voitaisiinko hieman mm. enemmän käsitellä kauppapolitiikkaa ja vaikutuksia naisiin täällä Euroopassa. Minkälainen rooli naisilla voisi olla kauppapolitiikassa, jotta tilanne olisi tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi? Meillä on esimerkiksi yrittäjä, naisten verkostoja eurooppalaisten naisten ja sen ulkopuolisten naisten välillä. Eli tämä on minun toimeeni, että se voitaisiin huomioida mietinnössä. Kiitos. palabra, señora Bilbao Benedict. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Bilbao. Kiitos. Haluan kiittää yhteisistelijöitä ja varjoistelijoita tehdystä työstä. Ja minun ryhmässänikin me ajattelemme, että tämä on myönteinen ajatus. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että jos me haluamme, että kansallisissa sopimuksissa edistettäisiin taloudellista kehitystä, ja olemme sitä mieltä tietysti, että että täytyy pyrkiä täydentämään näitä kolman sukupolven sopimuksia niin, että ne olisivat mukana myöskin ihmisoikeudet, niin että vertaisi mukaan myöskin erityinen luku, jossa puhutaan naisten oikeuksista tai ainakin puhuttaisiin ohjelmista, jotka mahdollistavat kasvun ja talouden kehityksen niin, ja työpaikkojen luomisen myöskin naisten osalta. Tämä olen yhtä mieltä siitä, että tehdään äh, selvitys jotka liittyvät siihen, mitkä vaikutusarvioita asiasta ja myöskin kamppasopimuksissa ja tiedossa, joita meillä on, ne, että myöskin pyritään edistämään äh, naisten työtä, työllistymistä ja tätä kannalta katsottuna meidän tulisi pyrkiä parantamaan sopimuksia joiden kautta saadaan kasvua ja myöskin naisten työpaikkojen lisääntymistä näissä maissa. Ja meidän tuleekin pyrkiä täydentämään näitä objektiivisesti, jotta voimme edistää tasa-arvoa ei pelkästään maissa, joiden kanssa meillä on sopimus, vaan olisi hyvä ajatus myöskin katsoa, mikä vaikutus on niin, että mikä on työllisyyden kehittyminen Euroopan maissa, koska en pidä ajatella, että meidän olisi pelkästään kouluttaa tai läksytään maita, joiden kanssa me tiesopimuksemme mitä myöskin huolehtia siitä, että tämä kaikki toteutuu myöskin Euroopassa, EU-maissa, joita pidän päästä eteenpäin asiassa. Tilanne on erilainen eri maissa. Ajattelen, ajatellaan lukuja, joita Chilessä on naisten työllistymisestä sektoreilla, jossa se on todella valtava, paljon suurempi korkeampi kuin monissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa, joita puhua siis vaikutusarvioista, puhua naisista kyllä, ja meidän pitää myöskin eh, katsoa näitä asioita nimenomaan tasa-arvon kannalta. Eh, eh, Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Lange. Niin, tässä olivatkin kaikki edustajat, jotka halusivat käyttää puheenvuoron. Seuraavaksi komission puolesta Thomas Beat. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että kutsutte meidät tähän keskusteluun. Tämä on todella mielenkiintoinen keskustelu ja olemme iloisia, että samalla osa sitä me myös järjestämme huomenna keskustelun kansainvälisellä, kansainvälisellä kauppafoorumilla. Komission jäsen Malmström tässä yhdessä kansainvälisen äh, kauppajärjestön kanssa tätä järjestää. Neljä huomiota minulta, mitä me teemme tämän nykyään, mitä tiedämme nykyään, mitä me emme nykyään jo tee ja mitä voisimme tehdä tulevaisuudessa. Viimeinen edustaja lopetti puheenvuoronsa sanomalla, että voimme oppia paljon, voimme edistyä paljon. me, olen samaa mieltä siitä, meidän, me voimme todellakin oppia paljon. Me emme nyt tiedä tällä hetkellä kovinkaan paljon vielä. Me edist- edistymme vaikutusten arvioinnin tekemisessä sekä ennen etukäteis- että jälkikäteisessä vaikutusarvien tekemisessä, siis koskien naisten ja miesten tasa-arvoa. Meidän on siis katsottava yritystason tietoja, mutta katsottava myös niitä tietoja, kuka omistaa nämä yritykset, kuka niitä johtaa. Tästä jotkut ovatkin jo puhuneet. Tätä kommentoimme myös edustaja Rodriguez Pinheiro. Me siis tarvitsemme hyvän analyysin, me tarvitsemme tällaisen tilannekatsauksen, joka sitten mahdollistaa välistyneet päätökset seuraavina, seuraavissa askelissa. Minä luin tämän luonnoksen siinä sanotaan, että on itsestään selvää, että kauppa ei ole sukupuolineutraalia. No meille se ei ole itsestään selvää, sitä pitäisi analysoida, olemme valmiita oppimaan enemmän. Me haluamme saada se faktat selville ennen kuin päätämme toimista. Monia näistä toimista on jo olemassa, mitä siis me teemme tällä hetkellä jo. Meillä on tiettyjä sitoumuksia, esimerkiksi on yleissopimusten täytäntöönpano, esimerkiksi sopimus samantasoisesta palkasta tässä on myös velvollisuuksia yleisen kauppa- tai tullietuusjärjestelmän edun saajille. Me teemme myös OECD ja ITC kanssa yhteistyötä vastuullisesta yritystoiminnasta ja toiminnasta, joka ottaa sukupuolinäkökohdat huomioon. Eli me siis teemme kyllä useita asioita, mutta on tiettyjä toimia, joita emme vielä toteuta. Niitä mainitaan muun muassa tässä luonnoksessa, kyse on esimerkiksi yksityistämisestä. EU on ottanut kuitenkin tällaisen public utility-lausekkeen kaikkiin kauppasopimuksiinsa. Sen avulla voidaan, voidaan sulkea pois tietyt alat, eli me emme siis pyri mihinkään yksityistämiseen, mutta olen täällä kuullut ja olen myös lukenut luonnoksesta, että ehkä voitaisiin harkita sukupuolen näkökulmista tärkeillä aloilla tiettyjä velvollisuuksia, niiden käyttöönottoa. Ja olen kuullut 11. toukokuuta asiantuntijoilta kuulemisessa myös, että palvelualalla on todellakin paljon naisia ja näillä aloilla saattaisi olla kaupallisia mahdollisuuksia, jos siellä voitaisiin vapauttaa palveluja. Meidän pitäisi olla tietoisia näistä kehityksistä, mutta tämä tarkoittaa myös, että avaisimme sellaisia aloja, jotka ovat kauppasopimussa lähinnä suljettuja tällä hetkellä. Eli on toimia, joita me emme vielä toteuta, mutta voimme tehdä myös paljon enemmänkin ja odotamme innolla tästä keskustelua huomenna. Rova Saifi, en nyt valitettavasti tällä hetkellä voi vahvistaa, mitä Chilen neuvotteluista tapahtuu. Komission kollegion pitää vielä päättää neuvotteluvaltuutuksista, mutta on selvää, että voimme tehdä enemmän. Kuten Björk sanoi, kyse on siitä, että kauppa hyödyttää kaikkia. Eli todellakin meidän pitää olla tietoisia sukupuolinäkökohdista. Meidän on harkittava kauppapolitiikkaamme tässä valossa. Eli on, on mahdollista ottaa kauppasopimuksiin mukaan sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia säännöksiä. Viimeiseksi, mm, ehkä tästä voidaan vielä lisää keskustella luonnoksenne puitteissa, nimittäin kyse on siitä, että kauppapolitiikassa on myös kyse siitä, että heijastamme arvojamme maailmanlaajuisesti. No, arvoja on vaikea heijastaa ulospäin, jos niitä ei ole sisäänpäin. Totta kai meillä on korkeat arvot tietyissä asioissa, mutta olen lukenut ja kuullut esimerkiksi siitä, että tietyt julkiset hankintasopimukset rajoitettaisiin tiettyihin yrityksiin tai että rajoitet, näin rajoitettaisiin, niin on tärkeää, että me siis myös kotimaisessa politiikassamme hoidamme nämä asiat kuntoon ja että käytämme näitä standardeja, jotta, joita sisäisesti olemme kehittäneet, jotta voimme sitten käyttää niitä myös ulkoisessa kauppapolitiikassamme. Tämä, tätä pitäisi käyttää inspiraation lähteenä, kun katsomme, mitä kauppapolitiikalla tehdään sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Odotan innolla keskustelua huomenna kansainvälisellä foorumilla. Toivottavasti näin monet teistä sielläkin. Kiitos. Ja nyt viimeiseksi annan puheenvuoron. esittelijä, kumpi haluaa aloittaa. Sama järjestys. Uh, eh, Eleonora can conclude. Eleonorakan voi sitten päättää tämä. Joten todellakin kiitos paljon varjoesittelijöille, kiitoksia. On, on paljon innostusta, paljon asiantuntemusta ja minä olen varma, että saman aikaan parannuksia. Tämähän oli työasiakirja ja me haluamme sitten katsoa, minkälaisia tavoitteita olemme asettaa. Minä huomaan, että me tarvitsemme tämän erityisen luvun. Tästä ollaan samaa mieltä ja että tämä strategiakauppa kaikille ei ole riittävää, että täytyy parantaa sopimuksia ja kaikkea, mitä tulee tasa-arvo perspektiiviin. Meidän pitää katsoa myöskin vaikutusarvioita, miten, miten, millaisia ne ovat. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän pitää katsoa, miten voidaan konkretisoida näitä ehdotuksia, että se tulee jotakin sellaista, mihin tämä komissio voi käyttää. Minusta on tärkeää, että katsomme tätä. Tämä on tietysti haaste, haaste nähdä se, että minkä tyyppisiä vaikutuksia voi olla kansainvälisellä kauppasopimuksella. Ajattelen etelä-pohjois akselia, eri tyyppisiä talouksia, tai sitten sellaiset kauppasopimukset kuin SETA tai TTIP, jotka ovat tällaisia pohjoisen alueen sisäisiä, ovat hiukan erilaisia, jotta meidän pitää tulla kuitenkin katsoa naisia työntekijöinä, työllisyysteki toimijoina ja katsoa, että on mahdollisuus päästä käyttämään perustavanlaatuisia palveluita. Meidän pitää myös katsoa, niin kuten komissio totesi, omistussuhteita, ja sekin totta kai vaikuttaa kauppapolitiikkaan. Minusta se on tärkeää, että voimme viedä tätä mietintöä eteenpäin, että voimme sitten esitellä tämän mietinnön myöhemmin tänä vuonna. Tärkeää meille on, että meillä on kokous 27. kesäkuuta kello 11 11.13. Tästä tulee vielä viesti. Silloin meillä on tällainen varjoistollinen kokous, mutta pidämme mukaan tähän kokoukseen myöskin eri sidosryhmien edustajia, Business Europe, eräitä muita tahoja, jotka ovat olleet tässä mukana, YK naiset UNCTAD, jotka voivat antaa meille myöskin hiukan vinkkejä ja niin kuin, mitä tulee sitten komission puheenvuoron, haluan todeta, että olen kiitollinen siitä, että olette täällä, mutta se, että tämä alkutoteamuksenne oli, että te olette kai varmoja siitä, että, että tasa-arvolla olisi jotakin tekemistä kauppapolitiikan kanssa, että kauppapolitiikka eh, vaikuttaisi eh, sukupuolikysymyksiin tämä osoittaa kyllä se, miten kaukana tässä ollaan mm, tavoitteesta. Meillä on paljon työtä tehtävänä, jos meidän pitää vakuuttaa teidät siitä, että kauppa ei ole sukupuolineutraali. Minä en pelkää tätä, minä valmistakin kovaa työtä ja feministeinä me olemme olleet valmiita taistelemaan silloin, kun taistelua pitää käydä niin sanotusti ylämäkeen päin. On paljon monia kysymyksiä täällä Euroopan parlamentissakin, olemme joutuneet tekemään mietintöjä, jotka vievät asioita eteenpäin, niin naisten oikeuksien, ihmisoikeuksien, työntekijän oikeuksien kannalta me olemme tottuneet tähän, ja me toivomme, että komissio enemmän tai myöhemmin myös tulee mukaan äh, tämän meidän kanssamme samalle linjalle. Minä kollegani Forensa tulee myöskin olemaan täällä ja keskusteli teidän kanssa, mitä tullakin toivon, että feminismi pääsee myöskin jossain vaiheessa kaupan pääosastolle pian. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Forenza. Sì, ovviamente eh, mi Tietysti voin yhtyä siihen toivomukseen, jonka Maalin esitti. Me olemme hyvin päättäväisiä. Haluamme viedä eteenpäin tätä poliittista työtä, jotta kauppapolitiikka unionissa olisi sukupuoli näkökohdat huomioivaa. Luonnollisesti tällä tiellä on myös kompastuskiviä ja se, että naisten oikeuksien valiokunta ei ole riittävästi edustettuna huomenna voi olla ikävä asia. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, myös komission edustajia. Ja toivottavasti tämän mietinnön laatiminen voi toteutua niin, että molempien toimivaltaisten valiokuntien näkemykset saadaan huomioiduksi. Ja mahdollisuuksien mukaan haluamme tämän mietinnön laadintavaiheessa keskustella myös asiantuntijoiden kanssa. Sidosryhmät huomioiden, naisten ja miesten edustus huomioiden silloin, kun kyse on kauppapolitiikasta ja kauppasopimuksista. Haluan kiittää tehdystä ehdotuksesta. Tietyt ehdotukset vaikuttivat aivan erityisen mielenkiintoisilta. Olen täysin samaa mieltä kollega Beginin kanssa siitä, että täytyy syvällisemmin pohtia sitä, minkälaiset vaikutukset kauppapolitiikalla täällä Euroopassa on naisten elämään. Voimme pohtia myös naisyrittäjien tilannetta, miten he voivat toimia yhteistyössä kauppapolitiikassa. Niin ikään meillä olisi mahdollisuuksien mukaan oltava sellaista politiikkaa, joka pohjautuu tämän alan tiedoille, faktoille. Kyse on jonkinlaista ideologisesta lähestymistä vasta ollut tähän mennessä. Eli että vapakauppa toisi molemmille sukupuolille paremmat näkymät, myönteisiä vaikutuksia. Tämä ei välistämättä menekään aivan näin. Päinvastoin katson, että meidän tulisi perehtyä tavoitteisiin niin, että huomioimme perusoikeudet, naisten oikeudet ja mahdollisuuksien mukaan täytyisi rakentaa, rakentaa sellaisia välineitä, jotka olisivat kauppasopimuksissa velvoittavia, pakollisia. Vaikutusarviot sekä ex ante että ex post täytyy huomioida mahdollisuuksien mukaan ne, jotka ovat mukana keskusteluissa tämän mietinnön vaiheessa, Haluamme totta kai kaikki huomioida myös Maalinin mainitsemassa kokouksessa. Vuoropuhelu valiokuntien välillä on jo käynnistynyt ja toivottavasti se saa lisää sisältöä, relevanssia. Meillä on myös komission sukupuolisen valtavirtaistamisen työryhmä. Haluamme läheistä yhteistyötä sen ryhmän ja parlamentin naisten oikeuksien valiokunnan välille. Kiitos. Kiitos paljon. Näin saimme tämän keskustelun käytyä. Kiitos paljon näistä hyvin mielenkiintoisista näkökohdista ja tästä keskustelusta. Ja kiitos myös teille, hyvä varapuheenjohtaja, alustavan aikataulumme mukaan seuraava yhteiskokous pidetään 10. lokakuuta ja sitten teillä on käytän, käsittääkseni mietintöluonnos valmiina, joten voimme keskustella siitä sitten. Kiitos paljon ja nyt kahden minuutin tauko. Jatkamme kokoustamme kello neljällä.